Budapestin Budan piirin oikeusistuimessa. Työjärjestyksen artiklon 6 ala-artikla 2 mukaan asia lähetetään oikeusasioiden valiokunnan käsittelyyn. Euroopan kansanpuolueelta kristillisdemokraatit olen saanut ehdotuksen jäsenestä sekä, sekä parlamentaarisiin valiokuntiin. Jos pöytäkirjan vahvistamisen mennessä ei ole näistä huomautuksia, nämä nimitykset vahvistetaan. Nyt neljäs ilmoitusasia, että Rova Eniko Györi on ilmoittanut minulle siitä, että hänet on nimitetty valtiosihteerin tehtävään Unkarin hallituksessa ensimmäinen syyskuuta 2010 lähtien. Parlamentti panee tämän merkille ja artiklan 7 kohta 1 mukaan, joka